seurauksena, että EU tuki tätä päätöslauselmaa kesäkuussa. Kiitoksia komissaari Malmström tästä selkeästä viestistä. Arvoisat kollegat, päätämme keskustelun tästä aiheesta Valko-Venäjä. Ja ennen äänestystä vielä varsin nämä kaksi muuta asiaa. Sudan tilanne Etelä-Kordofanissa ja Sinisen Niilin osavaltiossa. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Tanok, olkaa hyvä. I don't you. Um, Puhemies, huolimatta etelä itsenäisyydestä vieläkin on jännitteitä etelän ja pohjoisen välillä, ja ne keskittyvät kolmelle alueelle, sinisen niilin alueelle ja sitten Abiein kärsineisen alueeseen. Ehkä sieltä yllättävä, kyllä, e- tai ei ehkä yllätä, että sieltä löytyy vettä ja öljyä, on monimutkainen etninen kokoama ihmisiä ja erilaista, erilaisia johtorakenteita 2005 säädöksessä annettiin erityinen mahdollisuus kansanäänestykselle sinisen niilin alueelle, jotta ne pystyvät itse määrittelemään omasta tulevaisuudestaan. ikävä kyllä, kartuunin puoleinen hallitus keskeytti kansanäänestyksen, joka oli suunniteltu, ja tämä aiheutti kiistoja SPL ja armeijan välillä ja näin 6000 ihmistä joutui siirtymään kotoaan pysyvästi. Turvallisuustilanne Sinisen Niilin alueella on vielä huolettavasti huonontunut viime viikkoina ja on hyökätty myös nuval väestöryhmää kohtaan. Meidän ryhmämme varauksetta tuomitsee eteläisen alueen valtaamisen Sinisen Niilin osavaltiossa sitten presidentti Bashir, joka on kansainvälinen sotarikollinen, hänen hallintonsa pitäisi välittömästi saada aikaan yksipuolinen tulitauko, jota estetään verenvuorotus kartun, niin pitäisi myös noudattaa juridisia velvoitteitaan ja toteuttaa kaikki rauhansopimuksen säädökset. EU on ollut johtavassa asemassa tämänhetkisessä kriisissä. Korkea edustaja on liittynyt YK pääsihteerin ja puhemiehemme on tuominnut väkivallan lisääntymisen nämä konfliktit heimojen välillä aiheuttaa tehdä tyhjäksi kaiken hyvän työn, mitä kansainvälinen on aikaan, ja on vaara siitä, että mm, täysi sota alkaa jälleen näiden kahden alueen välillä. Tavares is next. Kiitos seurana edustaja Tavares. Muito obrigado. O Sudão do Sul, ou Sudão, declarou... Herra puhemies, arvoisa puhemies, hyvät tiedätte, että itsenäistyminen on ihan hiljattain tapahtunut ja tämä prosessi ei ollut helppo ja kollega Tanok kertoi oivallisen tapaan, miten tilanne on kehittynyt, eli konflikti vain jatkuu pohjoisen ja etelän välillä. Mitä tulee Sinisen Niilin osavaltioon ja Etelä-Kordofanin tilanteeseen, niin ihmisoikeusloukkauksia vain kirjataan päivä päivältä, mutta tähän hän hallinto on jo tottunut. Kyse on kuitenkin yhdestä yksi maailman köyhimmistä maista. Siellä kansan terveydellinen tilanne on erittäin huono, lapsikuolleisuus on korkealla tasolla ja kaikki resurssit menevät oikeastaan tähän sodan käyntiin pohjoisen naapurin kanssa. Etelä-Sudani sai itsenäistyä, mutta kuten olemme nähneet, niin tilanne on kaikkea muuta kuin rauhallisa. Me tiedämme, ihmiset ovat erittäin köyhiä ja ulkomaiset, ost, ulkomaiset tahot ostavat satoja tuhansia hehtaareita tältä alueelta. Ja kyllähän Etelä-Sudanin kansalaiset tietävät, miksi tämä konflikti on edelleen käynnissä. Ja kaikki ovat tietoisia siitä, että sotivat osapuolet yrittävät saada kaikin keinoin lisää rahaa sotatarvikkeiden hankintaa varten. Nyt meidän täytyy vain pohtia, millä tavalla me pohdimme ja käsittelemme tällaisia ihmisoikeus loukkaustapauksia. Me oikeastaan vain keskustelemme, me reagoimme, me emme toimi ennaltaehkäisevästi, ennakkoon. Me emme toimi järjestelmällisesti, emmekä mitenkään kestävältä pohjalta. Me kylläkin näemme, että ihmisoikeuksia poljetaan, mutta tätä typologisointia emme näe tämän kaiken takana silloin, kun kyse on itsenäistymispyrkimyksistä. Joten toki tilanteisiin on puututtava, mutta meidän ei tule katsoa vain ainoastaan yksittäisiä alueita, vaan näiden konfliktialueiden naapurialueita ja katsoa, mitä muut tekevät, esimerkiksi kiinalaiset ja myöskin eurooppalaiset. Ja haluaisin lopuksi vielä todeta seuraavaa. Etelä-Sudanin pysyvälle edustajallemme on sanottava, että me tarvitsemme jatkuvaa järjestelmällistä tukea. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Bergiat. Madame. Merci, monsieur. Kiitoksia puhemies kansanäänestys itsenäisyys ja 9. tammikuuta ja Etelä-Sudanin äh, itsenäisyys äh, aiheutettiin, odotettiin vähän rauhallisempia aikoja, mutta kuitenkin, jotka tuntevat hyvin alu, al, tuntevat alueen, tietävät, että kaukana tästä, eikä tämä onnistu niin kauan kuin rajakiistaa ei ole kunnolla ratkaistu kahden maan välillä. Se ei ole helppoa, kun ajatellaan, kuinka paljon taloudellista ja strategista merkitystä liittyy tähän alueeseen, jolta löytyy öljyä äh, itsenäisyys on vain pahentanut näitä jännitteitä ja siviiliväestö jälleen kerran maksaa tästä, joutuu ilmaiskujen uhreksi, joka on aivan järkyttävää toimintaa, varsinkin koska kansalaisjärjestöt eivät myöskään pysty toimimaan alueella. Niin kuin Amnesty International on todennut ja tuominnut, kaikkein tärkeimmät äh, aseiden tuottajat ovat Venäjä, Valko-Venäjä, Kiina, toisaalta myös USA ja Ukraina tapauksesta riippuen pitäisi toimia myös tällä saralla. Ja pitäisi myös edistää diplomaattisia neuvotteluita ja helpottaa vaikeaa tehtävää, joka YK edustajilla on. Toivokaamme, että sotaa käyvien joukkojen vetäytyminen todellakin tapahtuu myös käytännössä. Kiitoksia. Seuraavana edustaja de Kaiser. Kiitoksia puhemies. Tämä päätöslausuma on todellakin erittäin poliittinen teksti. Itse asiassa se, mitä kätkeytyy näiden tämmöisen konfliktien räjähdysten taakse, on se, ne asiat, joita ei ole pystytty ratkaisemaan 2005 rauhansopimuksessa. Tässä sopimuksessa 2005 sanottiin, että ennen kuin siirrytään etelä, etelän itsenäisyyden tarvittiin parlamenttivaalit, näin tapahtui 2010, niin sitä ennen tarvittaisiin kansanäänestys Etelä-Sudanissa. Näin tapahtui tammikuussa 2011, mutta ennen tätä piti ratkaista monia muitakin ongelmia. En puhu öljyn jakamisesta, rahasta, valuutasta tai pohjoisen ihmisten oikeuksista, jotka ovat pe- peräisin etelästä ja toisinpäin. Rajat pitää määritellä, mutta mitään näistä ei tule ratkaistu. Sitten käyn, käännyttiin YK puoleen ja osin oltiin oikeassa se Etelä-Sudanin itsenäisyys ja toteutui, vaikka sopimusta ei oltu vielä mistään muusta saatu aikaan. Mielestäni ei voida edetä näissä kysymyksissä ilman, että järjestetään kansanennustus Abein alueella, ilman, että järjestetään kansankuulemiset Brunaisia ja sinisen osavallossa. Ja kansainvälinen yhteisö voisi yrittää tätä kautta auttaa ongelmassa muun osalta ase, armeijat ovat paikan päällä, niitä ei voida juurikaan kontrolloida paitsi etelässä, joka armeija vielä ei ole täysin, täysimääräisessä kunnossaan. Sitten kansainvälinen rikostuomioistuin ja Bashir, tietysti me olemme pyytäneet, että tuo rikostuomioistuin toimisi ja Bashir äh, joutuisi tämän tuomioistuimen eteen. Mutta tämä on siis poliittinen kysymys ja koskee asioita, joita ei ole viety loppuun. Ojuland. Kiitoksia seuraavana edustaja Oiland. Uh, Puhemies, uh, taistelut Sudanissa armeijan ja SPLM välillä sinisen osavaltiossa on johtanut noin 200 000 ihmisen siirtymään joutumiseen. Tilanne on monimutkainen, koska ihmisoikeusjärjestöiltä on evätty pääsy työskentelemään siellä. Minun täytyy muistuttaa, että että toisen Sudanin sisällissodan aikana 1983-2005 on arvioitu, että jopa 2,5 miljoonaa ihmistä, usea, useimmiten sivilejä, on menettänyt henkensä kuivuuden ja nälänhäiden johdosta pääasiassa. Se, että tällainen suuren mittakaavan inhimillinen kriisi toistuisi, siis se täytyy pystyä estämään. Sen vuoksi tuen täysin sitä, että vedotaan siihen, että tulee välitön tulitauko, ryhdytään välittömästi neuvotteluihin, jotta päästään poliittiseen ratkaisuun konfliktiin, ja että annetaan humanitaarisen avun pääsy väestölle. Etelä-Kordofanissa ja Sinisen Niilin osavaltiossa. Kiitoksia. I thank you. Kiitokset teille. Seuraavana edustaja Preda. Mult, domnule președinte. Așa cum poate observa oricine Kiitoksia puhemies. Niin kuin kuka tahansa voi nähdä, on varsin harvinaista, että kuulemme hyviä uutisia Sudanista ja tämän takia meidän täytyy jatkuvasti ottaa kantaa tilanteeseen siellä. Muutama viikko sitten Etelä-Sudanin itsenäisyyttä itsenäisyyttä varjosti, vä, varjostavat väkivaltaisuudet Etelä-Kordofanissa. Puhun näistä kesäkuun tapahtumista siellä. Ja juuri kun sopimus allekirjoitettiin joulukuussa koskien Abiein aluetta, niin silloin Etelä-Kordovassa ja sen niiden osavallossa alkoivat uudet väkivaltaisuudet. Tämän takia tilanne näyttää siltä, että mennään yksi askel eteenpäin, mutta kaksi sitten heti taaksepäin sen jälkeen. Tämän takia kaikki viranomaiset alueella ovat lähes menettäneet uskottavuutensa. Haluaisin yhtyä niihin kollegoihin, jotka vaativat, että presidentti Bashir joutuu kansallisen rikostuomioistuimen eteen tuomittavaksi. Mielestäni viittaukset tässä asiassa pitäisi liittyä Abes, Ab, Abis Avevan sopimukseen ja sotilainen ratkaisu pitäisi sulkea pois. Ja siksi minun hämmästyttikin niin paljon nähdä, että Sudanin parlamentti valitsi tämän sotilaisen vaihtoehdon, koska juuri tätä pitäisi välttää.

Seuraavana edustaja Gomez. Kun olin vaalitarkkailijana Kartuurissa 2010 äh, ja Dubassa olin vierailulla ennen äh, vaaleja, niin valitettavasti täytyy sanoa, että en ole yllättynyt äh, konfliktin eskaloitumisesta sen jälkeen, kun sinne meni Sudanin asevoimat. Yhdysvallat, Afrikan unioni, EU jotka ovat katsoneet sormien läpi näitä rikoksia, johon presidentti Bashir on ryhtynyt ja antanut oman panoksensa siihen tähän rankaisemattomuuteen. Niin heidän täytyy nyt hyväksyä joku vastuu näistä kehityskuluista ja siitä, että humanitaariset avustusjärjestöt täytyy päästä toimimaan. Suuri osa siitä, mitä Euroopan parlamentti päätöslauselmissaan suosittelee, on järkevää mutta minulla on epäilyksiä, sanoisin näin, että tästä tulisi esiin jotain eh, edistystä konfliktin ratkaisussa, kuten de Kaiser sanoi, konflikti on poliittinen pohjoisen etelän välillä. Jos uskomme edelleen välitystoimintaan, kuten herra Tamunbekin välitystoimintaa, niin pelkäänpä, että silloin edistystä ei saada aikaan. Kiitos. Seuraavana edustaja Paskoa. Arvoisa puhemies, hyvä komissaari. Ne, jotka ovat seuranneet al-Bashirin tekemisiä, varmaankin tietävät, että Sudanin äh, hajoamisen jälkeen ei alueelle mitään rauhaa voida saada aikaiseksi. Kyse on äh, rajakysymyksistä, Etelä-Sudanin ja Abeyin äh, statuksesta ja Al-Bashirin äh, hallinto näkyy näilläkin alueilla. Viimeisimmät tapahtumat Etelä-Kordofanissa Abeissa osoittavat, että tämä on tulella leikkimistä ja kaiken takana on itse presidentti. Kansalaisten kohtalo on hänelle yksi ja sama hän ei siitä välitä. Ihmisiä vangitaan, tuomitaan ilman oikeudenkäyntiä, heitä kidutetaan, mikäli he eivät ole lojaaleja hallintoa kohtaan. Ja erityisesti ne, jotka ovat yhteydessä SPLM. Meidän täytyy tehdä Yhdysvaltojen äh, ja muiden tahojen kanssa yhteistyötä, jotta voimme painostaa poliittisesti ja taloudellisesti al-Bashiria toimimaan vaatimusten mukaisesti, eli että hän noudattaisi myöskin kansainvälisiä sitoumuksiaan ja että Etelä-Kordofanin ja Sinisen Niilin osavaltiosta tulisi rauhallinen alue. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Obermeier. Kiitoksia puhemies. Syyskuun alussa Julistettiin hätätila ja sitten tuli verisiä taisteluita Malik Akarin ja hallituksen ryhmien välillä. Komukin kaupungin 16 000 asukasta lähti, joutui sitten vakoon Etiopian suuntaan. Afrikan unioni tekee lopulta yhteistyötä rikos, kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Tarvitsemme kipeästi sitä, että rankaisemattomuus päättyy, että saadaan oikeudenkäynnit aikaan Al-Bashiria vastaan Haagissa. Se on sitten alku oikeusvaltioiden periaatteen tunnustamiselle ilman tätä oikeudenmukaisuutta tällä alueella tulee vain yhä uusia sortuneita valtioita. Kiitoksia paljon. Vielen Dank, Obama. Kiitoksia edustaja Obama ja seuraavana edustaja Kelly. Amnesty International's senior crisis. Amnesty Internationalin äh, kriisivastuullinen sanoi, Sudanin hallitus kielellisesti voi tehdä murhia rangaistukset ja kansainvälinen yhteisö, erityisesti YK, turvallisuusneuvosto, se pitäisi katsoa lopultakin tätä tilannetta ja alkaa toimia. Niin me ainakin nyt tänään onneksi teemme 9.7. Etelä-Suomesta tuli maailman uusin valtio varsin usein, niin kuin näissä tilanteissa rauha ei seurannutkaan. Irish Patriot-lehden mukaan tässä todettiin, että raja-alueet ovat kärsineet. Ne ennen ja aina näin nytkin on se seikka, että Etelä-Kordofanissa on 8 prosenttia turvapaikanhakijoita. Tämä tarkoittaa sitä, että näitä ongelmia on aika vaikea rangaista. Kuitenkin meidän pitää yrittää saada aikaan rauha, lopettaa pommitukset, jotta ihmiset voivat alkaa viljellä maata ja jatkaa elämänsä normaalisti. Kiitoksia. Madame Seni. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Senishin panie przewodniczący! w kontekście tej... Kiitoksia puhemies. Tämän päätöslauselman yhteydessä erityisen tärkeitä ovat kaksi kysymystä. Se, että taataan siviiliväestön suoja, pommitukset ovat tuhoavia ja monet joutuvat lähtemään tuhoituista kodeista erityisen hankalissa olosuhteissa. Heiltä puuttuu lääkkeitä, elintarvikkeita puuttuu se on rikos ihmisyyttä vastaan ja sille täytyy saada loppu välittömästi. Etelä-Kordofan tarvitsee kipeästi humanitaarista apua. Meidän täytyy tukea kansainvälisiä järjestöjä, kansalaisjärjestöjä ja niin, että luovutaan rajoituksista, jotka estävät heitä antamasta elintarvikeapua. Arvioidaan, että välitöntä apua tarvitsee noin 200 000 ihmistä, 70 000 näistä naisia ja lapsia. Humanitaarisilla toimilla täytyy olla rajattomat mahdollisuudet antaa tällaista apua. Täytyy myös varmistaa, että riippumattomat tarkkailijat voivat olla paikalla ja että ihmisoikeuksia kunnioitetaan tällä Kordofanissa. Kiitoksia huomiosta. Proszę bardzo. Paljon kiitoksia. Nyt Catch the Eye-menettelyyn. Kollega Des ensimmäisenä, olkaa hyvä. Jo vuosien ajan täällä parlamentissa on keskusteltu Etelä-Sudanin tilanteesta. Etelä-Sudanissa enemmistö on kristittyjä, mutta vuosikymmenten ajan kansalaiset ovat joutuneet kohtaamaan kauheuksia. Ja näistä kauheuksista Elba Söir on myöskin vastuussa ja joukot ovat syyllistyneet joukkomurhaan, köyhyyteen, nälän, hätään, raiskauksiin ja niin poispäin. Siksipä minä en aikanaan voinut hyväksyä Erdoganin sanoja. Hän totesi, että toisin kuin Gaasan vyöhykkeellä, niin edellä sudanissa ei voida puhua kansanmurhasta. Jos joku näin sanoo, niin hän ei ymmärrä, mistä on kyse, ja tällaista maata ei voida hyväksyä unionin jäsenvaltioksi. Euroopan parlamentin tulisi tukea Etelä-Sudanin kansalaisia ja Euroopan unionin pitäisi tukea tätä nuorta valtiota, jotta kansalaisilla olisi turvallinen tulevaisuus edessään. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Giringa de Ödenberg. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Haluan ilmaista syvän huolestumiseni Etelä-Kordofanin ja sinisen osavaltion taistelusta, jotka puhkesivat ensimmäinen syyskuuta Sudanin armeijan ja SPL-ampuvuotusliikkeen välillä. Nämä taistelut ovat jo osoittautuneet erityisen brutaaleiksi. Ne ovat johtaneet siihen, että liian monia viettomia ihmisiä on kuollut ja että monet muut ovat joutuneet siirtymään. Tämä väkivallan leviäminen painottaa sitä, että tarvitaan nopeasti humanitaarista apua väkivallan uhreille. Siinä tulee esille myös tarve saada aikaan neuvottelut taistelevien osapuolien välillä mahdollisimman nopeasti, jotta voidaan aikaan saada vakautta ja rauhaa. Poliittinen ratkaisu on nyt liian olennainen maalle, sen vuoksi sitä täytyy vaatia. Tämän talon jäsenenä vetoan molempiin osapuoliin, että vihollisuudet lopetetaan niin, että kaikki väkivaltaiset toimet loppuvat. Myöskin vetoan osapuoliin ja kansainväliseen yhteisöön, että ryhdytään kaikkiin asianmukaisiin toimiin, jotta voidaan varmistaa suojelu kaikille ja turvallisuus kaikille Sudanin kansalaisille. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana edustaja Kretu. Președinte, doamnă comisar, din păcate nașterea la unui pe harta Afrikin... Arvoisa puhemies, ikävä kyllä, kun saatiin uusi valtio Afrikan kartalla, se ei kävi, käynytkään yhteen sen kanssa, että saataisiin myös rauhan aikakausi aikaan. Yli kolme, on niistä menettänyt henkensä tai, elä, tai kotinsa väkivaltaisuuden takia. Se, että humanitaarinen apu ei pääse perille Etelä-Kordofaan, niin sisäinen osavaltio on traagista. YK raporttien mukaan Kartumin sotilasvoimat ovat rikkoneet kaikkia kansainvälisiä yleissopimuksia vastaan, eivätkä ole välittäneet YK henkilöstön eh, suojelusta ja heitä vastaan on tapahtunut myös väkivaltaisuus. Tällaista ei voida jatkaa ilman minkäänlaista rankaisua erityisesti, koska kaikkia näitä asioita voidaan pitää sotarikoksena ja rikoksena ihmisoikeutta vastaan. Ensin kaikkein tärkeintä on lopettaa väkivaltaisuudet ja lopettaa taistelut ja saada apu tarvittu apu siviiliväestölle. Sitten Aben alueessa välittäen ovat toimineet eh, muun muassa Etelä-Afrikan presidentti. Tämä on mahdollisuus rauhanomaiselle ratkaisulle, jos kansainvälinen yhteys on tässä mukana. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Sonik. Kiitoksia puhemies. Tämän konfliktin yhteydessä Etelä- Kordofanissa täytyy keskittyä erityisesti siviiliväestön tilanteeseen, että sinne pääsisi humanitaarista apua, jonka jaosta vastaavat hallinnon edustajat. Tilannetta pahentaa se, että järjestöt, jotka vastaavat avusta, eivät saa tarvittavia resursseja. Kansainvälisen yhteisön täytyy ryhtyä konkreettisiin toimiin tämän tilanteeseen vastaamiseksi. Siviläistö ei pysty itse suojelemaan itse pommituksia vastaan. Osapuolet, jotka ovat vastuussa eskalaatiosta, niiden pitäisi pyrkiä, pyrkiä rauhaan mahdollisimman nopeasti ja EUn roolin pitäisi olla tehokas välitystyö ja humanitaarisen avun jatkaminen. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana edustaja Repo. Maailman nuorimman valtion Etelä-Sudanin itsenäistyminen Sudanista ei ole tuonut rauhaa maiden raja-alueelle siviiliasutuksen ja siviilien summittaiset pommittamiset jalkaväkimiinojen käyttö ja hätäavun pääsyn estäminen osoittaa että sudanin presidentti bashir ei todellakaan halua kestävää ratkaisua

Kiitos. And finally in... Kiitos. Ja lopuksi vielä edustaja Kutas. Mulțumesc, domnule președinte. După cum era previzibil... Kiitoksia, puhemies niin kuin voidaan nähdä, it, voitiin helpostikin ennakoida. Itsenäisyys ei tuon poliittista vakautta, vaan synnytti eh, kansallisten välisen konfliktin, ja tämä on nyt uhkana rauhalle. Tämä tarkoittaa kuitenkin uusia haastoja ja tämä voi synnyttää varsinaisen dominovaikutuksen alueella, siis Uudenmaan syntyminen. Alueelliset jännitteet tekevät Afrikan unionin tehtävästä vain vaikeamman. Näiden asioiden lisäksi kaikkein tärkeintä on humanitaarinen tilanne, koska tämä konflikti tekee elintarviketilanteen vieläkin vaikeammaksi. YK ei pysty viemään apua paikalle, koska he, he, heidän ja muiden järjestöjen toiminta estetään so, to, sotakäyvien to, toimesta. Meidän pitäisi vaatia, että vält, välittömästi päästettäisiin humanitaarinen apu paikalle, jotta vältettäisiin siviiliuhrien määrän nousu. Kiitos ja sitten vielä komissaari, mutta sitä ennen vielä sininen kortti edustaja Posseltilta. Hyväksyttekö tämän? Olkaa hyvä. Niin, yksi kysymys edustaja Kutaalle. Onko teidän mielestäni järkevää tuomita Sudan tuhon, eli että siitä ei tule enää mitään, vaan pitäisikö teidän mielestä kuitenkin pyrkiä kaikin keinoin tukemaan aluetta? Mulțumesc colegului pentru întrebare. Uh, eu nu am spus așa ceva și în niciun, caz, nu cred că... Kiitoksia herra Posi tästä kysymyksestä. Ei, en näin sanonut enkä tätä usko. En usko, että voitte näin tulkita minun puheenvuoroni. Minä puollan sitä, että annetaan juuri tilaisuus Etelä-Sudanille. Commissioner, are we giving a chance? No niin, arvon komissaari, annammeko Sudanille, Etelä-Sudanille mahdollisuuden? Uh, honorable members. Hyvät jäsenet, Kiitoksia, että toitte esille ihmisoikeustilanteen Sudanissa, erityisesti Etelä-Kordofanissa ja Sinisen Nilin osavaltiossa. Vaikka keskustelu olikin yleis- yleisesti Sudanista, meidän täytyy osoittaa, että tämä ei ole unohdettu sota. Sudanin hallitus rajoittaa humanitaarisen avun päätymistä alueille – 50 000 siviiliä on joutunut lähtemään kodeistaan sinisen osa valtiossa ja 200 000 on joutunut uhriksi jollain tavalla konfliktissa. Kun sinne ei pääse paikalle, niin on vaikea arvioida tilannetta ja avun tarvetta. Kaksi viikkoa sitten komissio Senkerkiova on vaatinut sitä, että humanitaaristen avun täytyy päästä ja humanitaaristen toimijoiden täytyy päästä Etelä-Kordofaniin. Ja tietysti sama soveltaa nyt Sinisenillin alueeseen huolimatta rajoituksista, joita on ollut, jotakin apua kuitenkin saadaan tarjottua. Humanitaarinen budjetti sekä Sudanille että Etelä-Sudanille on 100 miljoonaa euroa ja siihen on lisätty 40 miljoonaa euroa lisää hätäapureservistä. Tämä vahvistus auttaa siinä, että voidaan äh, antaa apua molemmilla alueilla, kun humanitaariset tarpeet äh, kasvavat sekä Etelä-Koreanissa että sinisen osavaltiossa. Ihmisoikeusta loukkauksia tapahtuu, ilmapommituksia Sudanin äh, ilmavoimien puolelta sivilikohteisiin, mielivaltaisia pidätyksiä, sieppauksia, ahdistelua. Nämä ovat hyvin huolestuttavia tietoja. Ja lisätietoja tulee siitä, että on myös laajalaista ryöstelyä esimerkiksi suhteita voimankäyttö ja se, ettei tehdä eroa ja siviili- ja sotilaskohteiden välillä. Monissa yhteyksissä ihmiset joutuvat kohteeksi etnisen syntyperänsä vuoksi. EU on esittänyt julistuksia ja lausumia käynnissä olevasta väkivallasta ja kehottanut rauhanomaisen ratkaisuun erityisedustaja Rose Marsden sydänissä on kutsunut kartumiin tai välittänyt kartumiin monia, monesti samaa viestiä. Me teemme koordinointityötä Afrikan unionin, YK ja Yhdysvaltain kanssa, jotta voidaan saada aikaan yhtenäinen lähestymistapa. Välitystoimia tukee myös, myös muut tahot. Vakaus alueiden välillä rajalla on prioriteetti molempien sudanien kannalta, mutta vakautta tai turvallisuutta ei molempia voida saavuttaa, ellei kunnioiteta ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Kiitoksia. Thank you, Commissioner. Kiitoksia, arvoisa komissaari. Debate on Sudan. Päätämme keskustelun Sudanista tähän ja äänestys toimitetaan heti seuraavan aiheen käsittelyn jälkeen. Seuraava aihe on Eritrea erityisesti.